että nämä henkilöt voivat harjoittaa oikeuksiaan täysimääräisesti ja sillä edellytyksellä, että etukäteen toimittavat ilmoituksen siitä, että eivät harjoita mitään tointa, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen toiminnan kanssa. Ja sitten herra Godfrey Bloom